Hyvät kollegat, istunto on avattu uudelleen. Ja eilisen pöytäkirja on jo jaettu ja kysyn, onko huomautuksia siihen esitettävänä. Eipä näytä olevan, joten hyväksytään muutoksitta. Sitten etenemme päivän esityslistalla ja komission julkilausuma Abruzon alueella